on päättynyt. Pöytäkirjat hyväksytetään seuraavan istuntojakson alussa. Ja jos kukaan ei vastusta, ilmeisestikään kukaan ei vastusta, eli välitän nämä juuri äänestetyt päätöslauselmat asianomaisille tahoille. Ja nyt voitte kaikki lähteä palailemaan